ja neuvosto. Ja eilisen päivän meidän kokouksemme pöytäkirja on tänne jaettu, jos ei siihen ole mitään komattavaa, niin pöytäkirja on näin hyväksytty. Sitten seuraavaksi mennään etuslistan ensimmäiseen kohtaan tältä päivältä neuvoston kanta esityksen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuosi 2018 on kyseessä. Hyvät edustajat, haluan muistuttaa, että tässä ei ole menettelytapaa ilman puhujalistaa mukana sitten, eikä myöskään sinisen kortin menettelyä, joten annan suoraan puheenvuoron ministeri Kivinelle. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, arvoisat naiset ja herrat, Minulla on suuri kunnia tänään saada tässä upeassa demokratian talossa esitellä neuvoston kanta vuodelle 2018 suunnattuun talousarvioon sellaisena kuin jäsenvaltiot sen hyväksyivät 4. syyskuuta tänä vuonna. Kun pitäydymme niissä aikarajoissa, joita tälle keskustelulle on myönnetty, aion puhua erittäin tiiviisti. Ensinnäkin neuvoston puolelta haluaisin korostaa sitä ja hyvin selkeästi ottaa esille sen, että neuvosto aikoo esitellä budjettiluonnoksen, joka, jossa sekä maksusitoumuksiin että maksuihin aiotaan ehdottaa lisäyksiä yksityiskohtaisesti seuraavalla tavalla. 990 miljoonaa euroa lisäystä, 0,6 prosenttia verrattuna vuoden 2017 tasoon, joka koskee maksusitoumuksia. Ja myös 1,7 miljardia euroa eli 7,39 prosenttia maksusitoumuksiin, äh, maksumäärärahoja anteeksi. Toiseksi neuvosto pitää erittäin tärkeänä äh, unionin rahoitusasemaa ja siitä syystä se on päättänyt lisätä myös marginaalia ensi vuonna. Me aion, tarvitsemme joustavuutta ja ennakoivuutta. Ja tältä pohjalta neuvosto ja puheenjohtajavaltio pyrkii pääsemään lopputulokseen tästä budjetista ja pyrkii saamaan sen sellaiseksi, että unioni voi sen avulla edetä. Neuvosto pyrkii lisäämään kuluja niillä aloilla, joissa Euroopan lisäarvo on korkeimmillaan ja ottaa huomioon Euroopan unionin poliittiset prioriteetit. Ne, jotka vievät eteenpäin työpaikkoja ja kasvuja, jotka vahvistavat turvallisuutta ja jotka pureutuvat maahanmuuttoon. Nämä prioriteetit on, ovat käsittääkseni myös parlamentin prioriteetteja. Samalla kun pitäydymme budjettiprosessissa sellaisena kuin se on tässä sopimuksessa jäsennelty, niin tavoitteena on myös ottaa mm, huomioon muutoksia suhteessa siihen, mitä komissio on ehdottanut, kuitenkaan vaarantamatta EU-ohjelmien täytäntöönpanoa. Hyvä puhemies, naiset ja herrat. Sallikaa minun nopeasti tarkastella budjettia ja sen sisältöä. Työpaikkojen ja kasvun vaaliminen on neuvoston yksi kaikkein tärkeimmistä prioriteeteista. Vuonna 2018 neuvosto haluaa tukea älykästä ja kaiken sisältävää kasvua. 76,5 prosenttia sitoumuksina ja 74 miljoonaa maksuina. 17,5 prosenttia enemmän siis kuin vuonna 2015. Otsake 1a, kilpailukyky, työpaikat ja kasvu. Neuvosto huomioi, miten tärkeää tämä politiikan alue on, jossa täytäntöönpanoastekin on hyvä. Lisäksi haluaisin korostaa neuvoston ehdotusta, joka haluaa lisätä kasvua useissa pääohjelmissa suhteessa vuoden 2017 budjettiin. Neuvosto haluaa tukea komission ehdotusta COSPEN Erasmus Plusan ja ydinvoimalaitosten purkuohjelmissa. Lisäksi olemme säilyttäneet Horisontti 2020 ohjelman rahoituksen ja sellaiset aloitteet, joita suojataan meidän rahoitusetujamme, energiahankkeita, joilla äh, äh, tuetaan taloudellista elpymistä ja viedään loppuun äh, pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Neuvosto on myös hyväksynyt komission äh, esittämän tason Wifi EUlle, eurooppalainen solidarisuusjoukko ja eurooppalaiset strategiset investoinnit sillä tasolla, joka komissio ehdotti. Joissakin budjettikohdissa kuitenkin äh, alakohdassa 1a kasvuaste on laskettu koska realistinen käyttöaste on pienempi. Ja kun katsotaan otsaketta 1b kohesiopolitiikkaa, Euroopan unionin päävälineenä, kun luodaan työpaikkoja kasvua, näistä neuvosto säilyttää maksumäärärahojen tason sellaisena kuin komissio niitä on ehdottanut. Samalla kuitenkin tekee kohdennettuja muutoksia maksumäärärahoihin. Hyvät naiset ja herrat, toinen prioriteetti neuvostolle on se, että taataan korkea turvallisuuden taso ja tarjotaan riittävästi rahoitusta maahanmuutto- ja siihen liittyvään politiikkaan. Ja näin osakkeessa kolme kansalaisuus ja turvallisuus neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen ja pyrkii tarjoamaan voimavaroja niihin ohjelmiin ja niihin virastoihin, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Lisäksi neuvosto tukee komission ehdotusta siitä, että mobilisoidaan joustoväline, jotta voidaan kattaa priorisointitarpeet tämän otsakkeen alaisuudessa. Otsakkeessa neljä globaali Eurooppa budjettiluonnos pohjautuu hyvin pitkälti komission ehdotukselta ja siinä maksumäärärahoja on vähennetty verrattuna vuonna 2017 siksi, että 750 miljoonaa euroa viime vuonna suunnattiin EU-budjetista pakolaishätäapurahastoon äh, Turkissa. Ja sitten otsakkeet 2 ja 5 muutamin sanoin kuvailtuna. Otsake 2, kestävä kehotus, luonnonvarat. Neuvosto ehdottaa muitakin, muutamia muutoksia, jotka vaikuttavat ensinnäkin ensimmäiseen pilariin eli yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Nämä mukautukset ottavat huomioon maataloustulojen tulevan su- suurenemisen ennusteessa tulevalle syksylle. Jotkut kohdat, jotka kuuluvat kestävän kalastuksen kumppanuussopimuksen ovat seurausta aiemmasta aliimplementoinnista. Otsake 5, hallinto, neuvosto hyvin pitkän tarkastelun jälkeen asetti näiden toimielinten budjetin meidän mielestämme asianmukaiselle tasolle ottaen huomioon jokaisen instituution erityispiirteet. Neuvosto on tehnyt kohdennettuja säästöjä ja lisännyt useimpien virkkojen kohdalla palkkojen tarkastelua. Lisäksi neuvosto on ottanut huomioon sen, mitä ponnistelu on tehty, jotta päästäisiin 5 prosentin henkilökuntavähennykseen 2013-2017 välillä EU-toimielimissä ja mm, muissa elimissä. Joitakin parannuksia voidaan vielä saada aikaiseksi, jotta tähän tavoitteeseen päästään kaikissa toimielimissä. Neuvosto on sitä mieltä, että henkilökunnan tasa taso, tämä henkilökunnan määrää täytyy valvoa jatkuvasti, jotta varmistaudutaan siitä, että nämä säästöt ovat jatkuvia. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin ynän päätelminä ottaa esille vielä kerran seuraavat asiat kustannusten mm, kohtuullistaminen vuonna 2018 budjetissa verrattuna vuonna 2017 budjettiin tietyillä alueilla, joissa neuvosto niitä ehdottaa, on esitetty teidän niin sen jälkeen, kun neuvosto on niitä huolella pohtinut. Ne periaatteet, jotka ovat suunnanneet ajattelua tässä ovat priorisoineet sitä, että rajoitetaan budjetin kasvua tietyissä ohjelmissa, jotta voidaan lisätä joustavuutta suurempien marginaalien avulla monivuotisen rahoituskehyksen katon kanssa. Lisäksi saadaan aikaiseksi, pyritään löytämään säästöjä hallinnollisissa kuluissa. Samalla tarkastellaan aiempaa täytäntöönpanoastetta eri ohjelmissa. Lisäksi mitään vähennyksiä ei ole tehty verrattuna vuonna 2007-2020 ohjelmointikauteen, jotta voidaan hälventää maksamattomien laskujen viiveet, eikä mitään vähennyksiä ole tehty myöskään päätoimialoihin. Näin kuitenkin hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät esittelijät, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Olen kovin tietoinen seuraavista askelista tässä budjettiprosessissa. Tavoitteenani on tarkastella Euroopan parlamentin tulevaa kantaa ja aion samaan tyylin, samalla tavalla kuin neuvosto on erittäin huolella arvioinut ja muotoillut omaa kantansa – ja kiitän teitä siitä, että olette tulleet kuuntelemaan neuvoston kannan perusteita. Toivottavasti voimme saada aikaiseksi kohtuullinen sen kestävän budjetin vuodelle 2018, joka hyödyttää maksimaalisesti Euroopan kansalaisiamme. Kiitoksia. Kiitoksia, ministeri Kivinen. Seuraavaksi komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Komission puheenvuoro. Jota. Hyvä puhemies, hyvät ministeri ja hyvät naiset ja herrat, ja hyvät mepit, hyvät naiset herrat. 2018, kun katsotaan Brexittiä, siitä tulee kuitenkin normaali budjettivuosi, josta kahdeksan jäsenmaata, sen jälkeen komissio muutama kuukausi sitten teki oman budjettiedotuksensa. Se on nyt tarjolla ja kiitämme tästä rakentavasta kannasta parlamentin taholta ja neuvostosta myöskin – tähän erotukseen. Ja uskon, että lähestymistavan erot johtavat siihen kuitenkin, että saamme joka tapauksessa nopeasti yhteisen kannan tehdyksi. Rakenteessa meillä ei ole mitään eroja budjetin osalta. Tavoitteista olemme myöskin samaa mieltä. Eli tarvitaan kasvua ja työllisyyttä, jotta Euroopan kilpailukykyä voidaan edistää. Maahanmuuttoa pitää myöskin rahoituksellisesti rajoittaa ja sisäistä ja ulkoista turvallisuutta kehittää kansalaisten etujen mukaisesti, jotta tämä on korkealla tasolla. Komission ehdotus hallinto- ja henkilöstöasioiden osalta pyrkinyt säästäväisyyteen. Me pyrimme tähän 5 prosentin säästötavoitteeseen näissä aikatavoitteissamme. Ja nyt neuvoston kanta on se, että 1,5 prosenttia leikattaisi vielä kuluja tai erottaisi tästä leikkausta, niin tässä kyllä minä olen huolestunut, miten tähän voidaan puuttua, koska lisähenkilökunnan leikkaukset kyllä rajoittavasti myöskin meidän palvelujemme tehokkuutta. Sitten kohesio-ohjelmista sananen. Voin todeta, että ensi vuonna edelleenkin lähdemme siihen olettamuksesta, että kohesio-ohjelmat ja varojen hakeminen, se pääsee täyteen vauhtiinsa. Me olemme vähän myöhässä nyt olleet 2014, 2015, emme pystyneet niin paljon rahoittamaan ja investoimaan kuin me oikeastaan olisimme halunneet ja toivoneet. Mutta jotenkin ensi vuonna, kun pääsemme täyteen vauhtiin, niin pitää välttää sitä, että meillä jää maksimattomia laskuja Brysseliin ja että tämä maksuruuhka vältetään. Joten tämän takia myöskin kiinteässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tuomme katsomaan rahoituksellisia asioita tarpeiden mukaan. Tämä Wifi Euroopalle tai muita eurooppalaisia aloitteita, niille tarvitaan myöskin lisätukea näille alkuvaiheissa. kuten neuvostokin täällä tuki. Haluaisin vain tänään todeta, että trilogineuvottelut ensi viikolla neuvostossa tullaan käyttämään siinä, siinä mielessä hyväksemme, että voidaanko tulevaisuudessa vaikka tutkimuksen ja kilpailukyvyn osalta ja innovaation osalta luoda lisätoimia. Minä huolestuttaa tietenkin maksusitoumukset horisontti 2020 ohjelmasta puolella miljoonalla. Neuvosto ja komissio yhdessä viime vuosina sopivat, että 3 prosenttia meidän PKTstämme menisi innovaatioon ja tutkimuksiin, ja me olemme nyt alle tämän. Mitä enemmän me puhumme tästä, sitä enemmän me saavutamme myöskin, sillä tutkimus on tulevaisuuden kilpailukyvyn perusjalka. Meidän pitäisi 50 miljoonaa vuodessa enemmän investoida kuin puoli miljoonaa vähentää investointeja tähän, että me oikeaan suuntaan. Meidän pitää rahoittaa sellaisia suuria tutkimushankkeita, joilla voi olla selkeä eurooppalainen lisäarvo. Sen takia meidän pitää näiden leikkausten jälkeen kolme neljästä digitaalialan aloitteesta hylätä. Ja kun verrataan meitä sitten Piilaaksoon tai Kiinaan, niin me kyllä jäämme jälkijunaan. Tai sitten terveyshankkeet, syöpä, Alzheimer, harvinaiset taudit, lääkeaineet, harvinaislääkeaineet, niin me jäämme terveystutkimuksessa hieman jälkijunaan. Ja myöskin kvanttiteknologia, jossa meillä on lippulaiva-aloite tärkeiden toimijoiden ja teollisuuden ja jäsenvaltioiden kesken. Jos tästä lähdetään 130 miljoonasta ja vähennetään sitä 32 miljoonaa pois, niin kyllä Facebook, Microsoft ja kaikki muut investoivat tähän miljardeja. Niin tämäkin viesti on väärä viesti kyllä. Ei pidä miettiä tätä. Totta kai tarvitaan säästöä tarvitaan, mutta pitää myös miettiä projekteja, joita halutaan tukea. Ja missä pitää sitten leikata. Tai missä pitää hidastaa projekteja vaikka Connecting Europe tai Galileo tai ITER tai Copernicus-projektit, niitä ei voi leikata, koska muuta ei, muuten emme tule ajoissa valmiiksi näissä. Kyllä me pitää jatkaa 2018 aina 2023 saakka aina näitä rahoitusta. Kyllä me pitää ylläpitää tai jopa lisätä rahoitusta näille, ettei tätä menoa siirretä tulevaisuuteen ja ettei jälkeen muista vaikka amerikkalaisista. Ja sama koskee myöskin geopoliittisia haasteita, maahanmuuttoa, muun muassa. Meidän pitää tässäkin katsoa asiaa tarkasti, missä voidaan leikata ja missä se on realistista. Kokonaisuudessa kun katson tulevaa rahoituskehystä, niin 2018 pitää tulla sellaisen kompromissin, joka tyydyttää meitä kaikkia, että varmaan onnistuu. emmekin mitenkään voi myöskään luopua loka-marraskuun kokouksesta. Kyllä me pitää nopeasti sopia asioista, koska muuten meillä jää aukkoja rahoituksiin, eli pitää päästä nopeasti asiassa eteenpäin. Kiitokset neuvoston työstä sekä myöskin parlamentin esittelijöiden tekemästä työstä. Kiitoksia komissiojäsen Oettinger. Sitten esittelijä Muresan kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, puhemies. Arvon komission jäsen, ministeri Kivinen. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Nyt olemme aloittamassa tärkeän vaiheen siinä, että saadaan sovittua talousarvio vuodelle 2018. Me olemme sopineet ensimmäisen vuosipuoliskon aikana poliittisista prioriteeteista. Olemme sitä mieltä, että kasvu, työpaikat, turvallisuus, kansalaisten turvallisuus, niiden tulee olla ensi vuoden talousarvion prioriteetit. Nämä ovat oikeat prioriteetit, koska näitä asioita kansalaiset odottavat Euroopan unionin hoitavan. Ja tässä Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa. Meidän on nyt sitouduttava täyttämään ne tavoitteet, joita olemme asettaneet. Ei ole uskottavaa, kun sanotaan, että haluamme innovatiivisemman Euroopan unionin, mutta samaan aikaan leikataan 491 miljoonaa euro innovaatio- ja tutkimusohjelmilta. Me emme ole uskottavia, mikäli me sanomme, että haluamme infrastruktuurin paranevan energia, digitaali, rautatie ja samaan aikaan ähm, leikataan verkkojen Eurooppa-välineestä yli 100 miljoonaa euroa ja mm, useita miljoonia suurten infrastruktuurihankkeiden talousarviosta. Neuvosto ehdottaa tässä talousarviota, joka tuo heikomman Euroopan unionin tullessaan. Vähemmän investointeja tänään tarkoittaa heikompi Euroopan talous tulevaisuudessa. Komission jäsen on korostanut tämän liittyen digitaaliosa alueeseen erittäin uskottavasti. Euroopan komissio on ymmärtänyt erittäin hyvin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvutyöpaikat. Turvallisuus, niiden tulee olla meidän prioriteetteja ja komissio on ehdottanut järkevän talousarvion. Siksi minä ehdotankin, että valtaosa resursseista omistetaan tutkimukselle, pk-yrityksille, infrastruktuurihankkeille. Meidän on seistävä maanviljelijöiden tukena, etenkin nuorten maanviljelijöiden, ja meidän on ne sitoumukset, mitä tulee kohesio- ja rakennerahastoihin. Ja matala käyttöaste tämän ohjelmakauden aikana koskien kohesio- ja rakennerahastoja ei tarkoita sitä, että käyttöaste tulee pysymään matalana tulevina vuosina päinvastoin. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeet ovat täydessä vauhdissa ja rahaa kaivataan tulevina vuosina. Eikä ole huonompaa merkkiä, minkä unioni voisi antaa, kuin se, mikä annetaan kansalaisille, kansalaisjärjestöille, yrityksille, että ei voida maksaa laskuja. Siksi minä vetoankin teihin tulevina viikkoina, että kasataan merkityksellinen talousarvio vuodelle 2018, joka perustuu investointeihin, tutkimuksen innovaatioiden tukemiseen, pk-yritysten tukemiseen, laitetaan rahaa tärkeisiin hankkeisiin, hyvin hankkeisiin, jotka hakevat EU-varoja. Meidän on seistävä itä naapureiden tukena, Länsi-Balkanin tukena, meidän on parannettava turvallisuutta, meidän on käytettävä niitä virastoja hyväksi, joita meillä on ja jotka ovat täällä parantamassa kansalaisten turvallisuutta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia edustaja Muresan. Seuraavaksi esittelijä Ashford, olkaa hyvä. Teilläkin on kolme minuuttia puheaikaa. Hyvä puhemies. Huhtikuussa tänä vuonna tämä parlamentti hyväksyi parlamentin vuosibudjetin lisäyksen, joka oli 2,3 prosenttia. Kun pidetään mielessä inflaatiotaso, ajattelin, että se oli realistinen ehdotus ja suositan, että sitä käytetään vertailuarvona muille toimielimille. Joten ilahtuneena voi kertoa, että toimielinten enemmistö hyväksyy tämän. Ja ilahtuneena voin todeta, että, todeta, että ne ovat tehneet samankaltaisia ehdotuksia Kolme poikkeusta mainitsisin. Ensinnäkin Euroopan tietosuojavaltuutetulle on annettu tehtäväksi laajentaa toimintaansa ja luonnollisestikin tämä merkitsi sitä, että sen kohdalle osuisi vuonna 2018 lisäkustannuksia toiseksi. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on edessään valtava työmäärän lisäys, mikä mielestäni on legitiimi syy lisärahoituksen tarpeelle. Lopuksi Euroopan tu- tuomioistuin hyvin, erittäin hyvin perustelee sen, miksi sen täytyy saada lisää rahoitusta, koska sillä on lisäkäännöskustannuksia ja lisää työtaakkaa. Näiden lisätehtävien edessä minun näkemykseni on se, että neuvosto on leikannut joitakin rahoitus osuuksia liikaa ja suosittelisin parlamentille, että esittelisimme uudelleen jotkut näistä. Tästä huolimatta se, että säilytetään budjettikustannusten yleistaso kurissa, sen eteen meidän täytyy saada aikaiseksi lisäsäästöjä. Osallisesti ehdottaisin, että näihin vastattaisiin tehokkuuden lisäämisellä ja ilahtuneena voin tässä huomioida, että tilintarkastustuomioistuin on jonkun verran tullut vastaan tässä suhteessa. Mutta osassa kaksi meidän täytyy sitten harjoittaa budjettikuria ja näin ollen meidän täytyy jakaa uudelleen osa näistä varoista. Tässä suhteessa ehdottaisin, että jäädytetään alueiden komitean budjetti ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean budjetti vuodelle 2018. Olen myös tietoinen siitä, että Euroopan ulkosuudenhallinto joutuu vastaamaan hyvin suuren kustannuslisäyksen, koska sen henkilökunta lisääntyy, mutta myös koska sen strategisen viestinnän ohjelma on kallis. Suurin osa näistä kustannuksista pitäisi tulla EU:hon e tämänhetkisestä budjetista, mutta ymmärrän, että jonkunnäköistä pientä viritystä ylöspäin täytyy tapahtua, kun saamme tarkat luvut. Hyvä puhemies, haluaisin pyytää parlamenttia pitämään mielessään sen, että jos olette samaa mieltä kanssani siinä, että tämä parlamentin hyväksymä luku 2,3 prosenttia on kohtuullinen ja maltillinen ja vastuullinen luku, jos sitä tulee soveltaa muualla, niin hankalia tilanteita on edessämme, hankalia päätöksiä tehtävänä. Odotan saavani keskustella varjoesittelyjen kanssa näistä kysymyksistä tulevina viikkoina ja toivon saavani tukea tälle. Kiitoksia edustaja Ashworth. Seuraavaksi budjettivaliokunnan on oikeastaan tässä suunniteltu, mutta eh, edustaja Sartuis ei ole paikalla, joten eh, ministeri Kivinen, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. President. Kiitos paljon, puhemies. Hyvät kollegat, Suurkiitokset seikkaperäisistä, intohimoisista, selkeistä kommenteista. Kommentoin nyt ihan muutamin sanoin teidän sanomisianne. Hyvä komissaari, te perustelitte hyvin, miksi te puoltaisitte tutkimuksen rahoitusta ja tämä on myös neuvostolle tärkeä asia. Me viemme tämän viestin takaisin neuvoston kollegoille ja kiinnitämme tähän huomiota, kun jatkamme talousarvion työstämistä. Tämä on erityisen tärkeä asia ja on tärkeää, että mietitään pitkän aikavälin kilpailukykyä Euroopassa. Kiitos paljon esittelijä Sigrid. Infrastruktuuri maanviljelijät ja niin edelleen. Me kiinnitämme niihin huomiota ja tulemme nämä asiat nostamaan esiin neuvoston kollegojen kanssa ja keskustelen näistä varmasti myös sinun kanssa, kun aloitamme keskustelumme talousarviosta. Kiitos Ashworth näistä osuvista kommenteista. Ne ovat erinomaisia kommentteja ja sellaisenaan tulemme ne ottamaan mukaan meidän työskentelyyn, kun käsittelemme näitä neuvoston hallinnollisia kustannuksia. Tämä sanottuani ja samalla tunnustain sen, että olemme aloittamassa tiiviitä kolmikantaneuvotteluja ja muita neuvotteluja, haluaisin loppukaneettina sanoa vielä muutaman asian. Aivan aluksi haluan kiittää teitä neuvoston ja kollegojen nimissä teidän näkemyksistä. Kiitos myös suorasukaisesta lähestymistavastanne. Tämän päivän keskustelu mielestäni korosti sitä asiaa, että me haluamme pyrkiä yhteiseen tavoitteeseen se, että saadaan paras mahdollinen talousarvio Euroopan unionille ja sen kansalaisille. Kunnioitan täysin sitä näkemystä, että Euroopan parlamentilla tulee olemaan erilainen näkökulma 2018 vuoden talousarvioon. Olen, haluan vakuuttaa parlamenttia siitä, että me tulemme työskentelemään hartiavoimin teidän kanssanne siinä vaiheessa, kun te olette oman kantanne hyväksyneet. Me tiedämme myös, että voimme luottaa niin komission kuin komissaari Oettingerin siinä – että te autatte meitä lähentämään kantojamme toisiinsa ja siihen, että me löydämme osuvia ja hyviä kompromissiratkaisuja. Kiitän myös jäsen Artwita, vaikka hän ole täällä, ja kiitän myös Moresania ja Ashworthia siitä keskustelusta, jota olemme tähän päivän asti käyneet, ja kiitän jo valmiiksi tulevasta keskustelusta. Euroopan unioni kokonaisuudessaan tarvitsee vastuullisen talousarvion, joka vastaa kansalaisten huoliin, vaikkakin tässä saattaa kyseessä olla liikkuva maali. Komissio, parlamentti ja neuvosto